päättyy istuntokausi, on jälleen avauttu. Hyväksytyt tekstit ja pöytäkirja 20. huhtikuuta 2012 on eh, nähtävillä. Onko kellään niihin huomautettavaa? Näin ei vaikuta oleven, joten pöytäkirja on täten hyväksytty.